alkaen. Sitten hyväksytyt ja allekirjoitut asiakirjat. Halusin, että neuvoston puheenjohtajan kanssa aion kirjoittaa yhden säädöksen. Se liittyy normaalin lainsäädäntömenettelyyn 274 nojalla. Pöytäkirjassa julkaistaan tiedot tästä. Seuraavaksi käsittelyjärjestys ja muutokset. Täällä on niitä pari. Lopullinen esityslista luonnos hyväksyttiin 137 artiklan nojalla puheenjohtajakokouksessa. Se on toimitettu teille. Kun tässä on nyt ollut yhteydessä myös poliittisiin ryhmiin ja kuultu niitä, kerron teille, että tukea on löytynyt kaikista poliittisista ryhmistä seuraaville muutoksille käsittelyjärjestykseen. Keskiviikkona 30. marraskuuta siis tänään kaksi mietintöä herra Rapkailta. Ne liittyvät herra Uspaskihin koskemattomuuden puolustamiseen ne otetaan ensimmäisenä kohtana, siis aivan hetken päästä, kun käsittelyjärjestys on hoidettu pois päiväjärjestyksessä, on ensimmäinen päätös, siis Uspaksikin koskemattomuus. Seuraavaksi torstaina ensimmäinen joulukuuta suurinen kysymys, joka liittyy EUn maailmanlaajuiseen vastaukseen HIV-AIDSiin. Suurinen kysymys korvataan komission julkulausomalla ja Huomenna myös Rapkain mietintö, joka liittyy herra de magistriksen parlamentaarisen koskemattomuuteen. Se otetaan äänestyksen yhteydessä. Äänestys jatkuu kello 14. Siis äänestys jatkuu, huomatkaa, kello 14 asti. Tästä on sovittu kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Onko tähän jotain huomautettavaa kenellekään jäsenellä? Jos ei ole mitään huomautettavaa näihin muutoksiin, niin ne on hyväksytty. Näin meidän esityslistannekin on hoidettu ja hyväksytty. Voimme jatkaa ja mennä ensimmäiseen kohtaan. Kuten tiedätte, ensimmäinen kohta. Niin, herra Van Dalen on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä, olkaa hyvä kollega. Dank u wel, voorzitter, dat ik even kan reageren. Kiitos, puhemies. Reagoisin lyhykäisesti. Mainitsitte Egyptin. Itse olin mukana Kairon vaaleissa tukemassa tahoa, joka valvoi vaaleja ja epäselvyyksiä ja sääntöjenvastaisuuksia ilmantui useitakin ja tästä tulette saamaan kirjeen, jotta sitten valiokuntatasolla asia voidaan ottaa käsittelyyn tai voitte reagoida Egyptin viranomaisille, mutta tulette saamaan tästä kirjeen. Kiitoksia Rafan Dalen näistä huomioista. Olen kiitollinen muistakin huomioista, joita teillä ehkä on tarjottavana meille nyt. Puheenjohtaja Dahl seuraavaksi. Jos olen ymmärtänyt oikein vai eh, väärin, siis vasta 14, kun aloitetaan äänestys huomenna. Ei, ei herra Doll. Äänestys jatkuu kello 14 asti. Me Aloitamme kyllä aikaisemmin, mutta se voi kestää jopa 14 asti. Nimittäin meillä on myös sitten kaikki äänestysselitykset, joille kyse pelkästään itse äänestysten toimittamisesta, vaan mukaan lukien myös äänestysselitykset, joihin menee useimmiten tunnin verran. Haluan vain tämän nyt tehdä selväksi, niin että saadaan kaikki äänestysselitykset myös mahtumaan. Herra Silvestris, työjärjestyspuheenvuoro. Minäkin Dollin kanssa en oikein ymmärtänyt. Siis huomenna äänestyksen aikana, kun keskustellaan myös kollega de Machosin koskemattomuudesta, joka ei ole, ole kollegamme edes. Jos keskustelemme jäsenestä, joka ei ole jäsen ja vielä äänestyksen aikana, ymmärsikö nyt oikein? Sen haluaisin vain ymmärtää. Äh, Proszę pana, to jest zgodne z obowiązującymi zasadami. Herra Silvestris, tämä noudattaa aivan käytössä olevia periaatteita. Kyse on keskustelusta, joka on käytävä. Se on meidän velvollisuutemme meidän työjärjestyksemmekin nojalla. Toisin sanoen, hyvät naiset ja herrat, herra Posselt, olkaa. Ja herra president, Niin hyvä puhemies, pahoittelen, mutta huomennahan pidetään tämän kauden tärkein äänestys myöskin. Eli sitova, oikeudellisesti sitova äänestys Kroatian liittymisestä. Ja tähän määrä enemmistö tarvitaan. Ja olisi todellakin pidettävä huoli siitä, että äänestys järjestetään mahdollisesti äänestysten alkupäähän, jotta määräenemmistö on mahdollista saada. Olen sitä mieltä, että huomenna todellakin järjestetään tämän kauden yksi tärkeimmistä äänestyksistä. Uh, Hyvä kollega. Äänestys alkaa kello 12 tavallisen tapaan. Todennäköisesti tämä tulee olemaan ensimmäisten joukossa. Tänään käydään Kroatiasta keskustelu ja sen jäsenyydestä. Tänään keskustelu meidän pitää valmistautua. Kiitoksia kovasti tästä huomiosta. Meidän täytyy valmistautua siis siihen, että saamme myös määräenemmistön äänestyksessä, jos tietenkin puolamme. Vielä yksi kysymys, olkaa hyvä. Si, president. Niin, puheenjohtaja, kiitos vastauksestanne. Totta kai, mitä huomenna tehdään, on työjärjestyksen mukaista. Siellä on kuitenkin yksi minun huolestuttava asia. Jos sallitte, eh, nyt otan sen teille eh, terkasan esille ja toivon ymmärrystä, koska meillä on keskustelu äänestyksen kuluessa kollega Magistrikin koskemattomuudesta, niin moni varmasti voisi siis pyytää puheenvuoroakin, mutta jos se liittyy vielä äänestyksen toimittamiseenkin, niin siihen tulee omat rajoituksensa. Toivottavasti sinne tulee sitten keskustelussa ilman puhujaluetteloa menettelyssä aikaa. Moni haluaa varmasti puhua. Emme ehkä ehdi lopettamaan sitä äänestyksenkin osalta. Totta kai hyvä noudattaa työjärjestystä, mutta haluaisin, että sitten keskustelussa saataisiin puheaikaa keskustelussa ilman puheenvuoro, Kiitoksia. Mitä sitten teittekin, puhemies? Minä haluaisin vain varmistaa teille nyt, että kyllä tämä taataan. työjärjestystä noudatetaan kirjaimellisesti. Eh, Hyvät kollegat, tämä on evakuointiharjoitus. Pyydän, että te lähdette nyt salista välittömästi ja poistutte PHS-rakennuksesta turvallisuuspalvelun ohjeiden mukaisesti, kun harjoitus on saatettu päätökseen. Kello soi uudelleen niin, että voimme palata täysistuntoon.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

That is not necessary. No, it's okay. Pan przewodniczący! Uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää jälleen, hyvät ystävät. Olemme takaisin täysistuntosalissa. Exercise. Tämä nyt oli vain harjoitus.